Uh, so, good morning everybody. I think we're ready to start. Hyvää huomenta, olemme valmiita aloittamaan. Two co-rapporteurs for this next item. Esittelijämme ovat paikalla ja toivotan heidät tervetulleeksi ja edelleen. Täällä on myös pääosastaja Selinski, joka on varsin tuttu tässä valiokunnassa hänen tekemästään työstä tulliuudistusten kohdalla. Olemme olet hänen kanssaan tiivissä yhteistyössä sitten Rova Annaboli, joka pitää esityksen tästä uudesta ehdotuksesta. Joten lyhyet hallinnollinen tiedonanto. Kokous menee jälleen nettiin niin kuin tavallista ja meidän pitää lopettaa noin kello 10, koska meillä on aika paljon äänestyksiä tänään. Muistuttaisin teitä vain siitä, että olemme sopineet siitä, että herra Biilanin äänestys on ihan ensimmäisenä muutamisessa järjestystä. jos se, sitä ei äänestetään kaksi hyväksyvää äänestystä julkista hankinnosta. Tämän ehdotuksen taustoja kuulemme kohta komissiolta. Tämä on uusi ehdotus tullirikkomuksista ja seuraamuksista. On selvää, että meillä ei ole aikaa käsitellä asiaa tämän parlamentin aikana, mutta kun ajatellaan huomattavaa määrää työtä, jota tässä valikunnassa on jo tehty, erityisesti Rovadi Gripin johdolla, hän onkin tulipakettista esittelijänä. Siksi olisikin hyvä ajatus, että vähintäänkin valiokunnalla olisi yleiskuva ehdotuksesta ja strategiasta ja ehkä voisimme myötä sitä jotakin poliittisia kommentteja tästä asiasta päätöslausuman muodossa. Päätimme myös koska tämä on tällainen yhteinen hanke, että kutsumme EPPn ja SD-ryhmistä esittelee todella tyytyväinen, että Rova Gebhardt suostui tähän tehtävään SD-ryhmästä ja Rova Le Grip EPPstä. Komission esityksen jälkeen, kun meille kerrotaan, mistä oikein ehdotuksessa on kysymys, pyydän yhteisesittelijöitä kommentoimaan ja mahdollisesti muita kollegoja, jotka ovat asiaa seuranneet ja haluavat vaikuttaa tähän päätöslauselmaan ja sen jälkeen kuulemme ehdotuksen aikataulusta sen kerron teille lopussa. Tätä kautta voidaan sitten äänestää täysistunnossa päätöslauselmaa ennen kuin parlamentti lopettaa toimensa. Rova Anna Boli varmaan aloittaa tämän esityksen ja herra Zelenski halutessaan voi myös puhua ja sen jälkeen voidaan esittää kysymyksiä. Thank you very much, Mr. Chairman. Just a very short, uh, very short... Paljon kiitoksia, herra puhemies. Ihan lyhyt alustus alkuun saaneen kiittää teitä, kollega Le tätä valiokuntaa ja parlamenttia siitä työstä, jota olette tehneet tullikoodeksin liittyen. Halusin tämän ottaa esille, vaikka se nyt ei suoranaisesti liity tähän kysymykseen. Niin, niin tämä on hanke, jonka takana on Taksut, yksikkö minun ystäväni ja yhteistyökumppanini. Ja minä toivon, että tätä pidetään sellaisena hankkeena. Kyse on yksi, niin miten sen sanoisin, pieni osa Euroopan unionista, pieni kulmakivi ja näette, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, mutta tämä on yksi keskeisimmistä hankkeista, jonka tarkoituksena on syventää eurooppalaista integraatiota. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Thank you very much. Uh, so Mrs. Anaboli, over to you. Anaboli, you, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Good morning to everyone. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Minä ihan nopeasti käyn lävitse sen, mitä me ehdotamme Euroopan komissiossa liittyen tulirikkomusten harmonisointiin ja sanktioihin. Ensinnäkin muutama sananen koko tästä ajatuksesta ja sen hengestä. Me olemme kuulleet ja nähneet parlamentin sanoneen monissa mietinnöissä, että meidän täytyy tehdä jotakin näille hyvin monilaisille kansallisille järjestelyille eh, tullirikkomuksissa eh, ja sanktioissa. Tässä on siis eh, nyt minun puheenvuoroni runko. Me halusimme selvittää, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa. Me aloitimme vuonna 2008 Customs 2013 projektin kautta. Meillä oli tällainen 24 jäsenvaltion projekti, johon nämä jäsenvaltiot äh, osallistuivat vapaaehtoisesti ja selvitimme, mikä on oikeudellinen tilanne liittyen tullirikkomuksiin ja sanktioihin. Järjestelmät olivat hyvin erilaiset ja meistä oli hyvin omituista, että meillä on täysin harmonisoitu tullilainsäädäntö unionin tullikoodeksi ja sitten kuitenkin olisi erilaiset keinot täytäntöön panna tämä harmonisoitu lainsäädäntö. Joten hyvin eh, no, vuoden 2010 mietinnön me, siis me teimme kaksi vuotta yhteistyötä 24 jäsenvaltion kanssa ja tämä raportti osoitti, että 16 24 jäsenvaltioista käytti tällaista sekajärjestelmää, jossa on sekä riko, eh, riko, rikosoikeuden että ei-rikosoikeuden alaisia tuomioita. Ja kahdeksassa jäsenvaltiossa oli vain rikoslain alaisia sanktioita. Eli tässä silloin olisi kysymys rikoksista. Ja nämä kahdeksan jäsenvaltiota, siinä olisi, oli tällaisia taloudellisia kynnyksiä liittyen siihen, mikä on rikollista ja ei-rikollista. Ja tämä taloudellinen kynnys oli 266-50 000 euroa. Sitten oli myös tällaisia tiettyjä rikkomuksia, jossa oletettiin tämä syyllisyys 11 jäsenvaltiossa 24. Eli tässä on kysymys hyvin erilaisista täytäntöönpanojärjestelmistä ja mielestä se oli hieman omituista sisämarkkinoilla ja tulliunionissa, jossa kuitenkin taloudelliset toimijat tarvitsevat yhtäläiset oikeudet ja perustan. Tullikoodiksissa on tämä konsepti, jossa on siis viralliset autorisoidut taloudelliset toimijat – ja siihen pääsyssä on erilaisia kriteereitä. Yksi on esimerkiksi se, että toimii tulli lainsäädännön mukaisesti. No, jos nyt sitten on, toimii yhdessä jäsenvaltiossa, jossa ei ole minkäännäköistä rikkomus, äh, rangaistusta tietystä rikkomuksesta, ja sitten taas toisessa jäsenvaltiossa se onkin rikoslain alainen, niin eihän tässä nyt silloin taloudellisten toimijoiden välillä ole yhtäläisiä edellytyksiä. Myös mitä tulee aikarajoihin liittyen näihin sanktiotoimenpiteisiin, niin nämä ta- määräajat ovat hyvin erilaiset jäsenvaltioissa yhdestä vuodesta 30 vuoteen. Ja yhdessä jäsenvaltiossa ei ole minkäännäköistä ajallista takarajaa. Joten eh, yritysmaailmassa olette, jos on taloudellinen toimija ja odottaa päätöstä, siitä, että arvioidaan, onko syyllinen rikkomukseen vai ei, voi joko joutua odottamaan ikuisesti ja sen vuoksi ajautua vararikkoon, joten tämäkin asia täytyy hoitaa. Sen lisäksi on erilaisia tilanteita liittyen myös oikeushenkilön vastuisiin. Näin on 15.24, jossa on oikeushenkilön vastuu. Tämä on ongelma ei ainoastaan lain yleisen hengen mukaisesti, mutta myös tälle koko taloudellisen toimijan, virallisen taloudellisen toimijan konseptille se on ongelma. Sen lisäksi on myös tällainen sovittelujärjestelmä, jossa pyritään sopimaan asioita veroviranomaisten ja taloudellisen toimijan välillä. Tämä on kuitenkin hyvin huonosti läpinäkyvä järjestelmä. Ette hämmästyne, kun kuulette, että suurin osa jäsenvaltioista, jotka käyttävät tätä menettelyä, ovat jäsenvaltiot, jossa on ainoastaan rikoslain alainen menettely. Nyt sitten ihan konkreettisesti esimerkki siitä, mistä tässä puhutaan. Kuvitelkaapa seuraava tilanne. Yksi yritys on tehnyt vientiselvityksen tullivirastoon kaksi päivää sen jälkeen, kun tuotteet oli jo lastattu vientikonttiin. Onko tämä rikos vai ei? No, yhdessä jäsenvaltiossa tätä ei pidetä rikkomuksena ollenkaan, eli ei sanktioita. Yhdeksässä jäsenvaltiossa tämä on rikoslainalainen rikkomus. Ja silloin tässä on kahdenlaisia rangaistuksia. Eli tämä voisi olla rikoslaki, 1250 euroa, rahallinen rikkomus, 1250 euroa viiva 1,8 miljoonaa euroa. Nämä ovat siis lukuja vuodelta 2010. Nyt tämä, nämä summat ovat mahdollisesti muuttuneet, mutta te näette, miten dramaattinen ero tässä on samankaltaisen rikkomuksessa. Kaksi yhdeksästä jäsenvaltiosta, joilla on näitä rikosoikeudellisia rangaistuksia, niin siinä voi saada vankilarangaistuksen tästä. Ja sitten taas siellä, missä ei ole näitä rikoslainalaisia rikkomussyytteitä, niin siellä tässä on kysymys että rahallisista rangaistuksista 393 eurosta 500 000 euroon. 15 jäsenvaltiossa se ei rikollinen ja rikollisessa alalla niin käytetään myös sovittelumenettelyä. Kuten te näette, niin tässä on suuria eroja jäsenvaltioiden kesken. Ensinnäkään jäsenvaltio, jossa tätä ei pidetä rikoksena lainkaan, ja sitten niitä, jotka antavat jopa 1,8 miljoonan euron sakon ja jopa vankilatuomion. Of course, this proposal has been, uh, has been uh, drafted. Ja tätä lainsäädäntöä on pyritty luomaan sillä tavalla, että tässä ei olla missään, millään tullisaarella, vaan otetaan saarekkeelle, vaan että huomioidaan kaikki muutkin ehdotukset liittyen näihin rikkomuksiin. Esimerkiksi direktiivi, ehdotus, jossa on kysymys EUn talouseduista, samoin kuin lainsäädäntö liittyen petoksen vastaiseen taisteluun ja sen lisäksi Olafin lainsäädäntöä joten sieltä löytyi nämä meidän välineemme aika helposti. On myös vanha neuvoston asetus vuodelta 1995 tästä samaisesta aiheesta, jossa on kysymys ei-rikollisista sanktioista. Ja luonnollisesti otimme huomioon myös unionin tullikoodeksin, joka on teille kaikille tuttu jo tässä vaiheessa, ja perustimme ehdotuksemme ainakin liittyen näihin rikkomuksiin täysin ja eksklusiivisesti niihin velvoitteisiin, jotka lähtevät unionin tullikoodeksista. Muutama sananen vielä tästä suhteesta PIF-direktiivin välillä tai pif ehdotuksen ja meidän ehdotuksemme välillä. Osa tästä kattavuudesta on yhteistä, mutta ei täysin. Eli osa tämän kattavuudesta käsittelee taloudellisten etujen suojelua, mutta meidän direktiivissämme on myös osa liitetty tullin velvoitteisiin. Mutta kuten te tiedätte, tullin hallinto menee huomattavasti pitemmälle kuin ainoastaan varojen keruuseen. Tässä suojellaan myös yhteiskuntaa erilaisilta turvallisuusuhilta ja varmistetaan, että kaikki muodollisuudet on täytetty, vaikkakaan tässä ei olisi minkäännäköisiä varoja tai maksuja maksettavana. Mitä me sitten teemme tälle yhteiselle kattavuudelle, jota tässä käsitellään? Meidän täytyy välttää päällekkäisyyttä, joka merkitsee sitä, että löydetään erityiset kriteerit, jossa tämä direktiivi sekä PIF-direktiivi olisivat vallassa. PIF-direktiivissä on 10 000 euron kynnys, kun puhutaan esimerkiksi taloudellisesta edusta. Sille jätetään ulkopuolelle rikkomukset, jotka ovat, jotka, joita ei ole tarkoituksella tehty. Joten tässä on tiettyjä rajoituksia ja Olafin kollegoiden kanssa olemme löytäneet nämä rajat ja asettaneet ne. Joten meidän mielestämme tämä ehdotus täydentää PIF-direktiiviä, samoin kuin kaikkea lainsäädäntöä, joka koskee EUn taloudellisia intressejä. Ja sitten vielä lopuksi sokerina pohjalla meillä on yksi artikla unionin tullikoodeksissa, jossa käsitellään tullin erilaisia rangaistuksia. Ennen kuin näytän teille, mitä tässä direktiivissä oikein on, niin haluaisin puhua kanssani alustavista pohdiskeluistamme sen vuoksi, että tämä tullin, tullirikkomusten rajat ylittävä ulottuvuus on nähtävä. EU-ssa taloudelliset toimijat eivät ole vain eurooppalaisia, vaan voivat olla myös maailmanlaajuisia. Eli taloudelliset toimijat, jotka tekevät yhteistyötä Tullin kanssa, ovat jopa yli 80 prosenttisesti hyvin selviä, koska on hyvin vaikeata välillä löytää, missä tämä rikkomus tapahtui ja miten se voidaan todentaa. Eli tässä tarvitaan yhteistyötä tulliviranomaisten kesken ja tulliviranomaisten on puhuttava samaa kieltä, jotta voidaan katsoa tätä tilannetta, jossa rikotaan tullilainsäädäntöä. Mutta jos kuitenkaan rikkomuksille ei ole samat edellytykset, niin silloin ei puhuta samaa kieltä eikä tiedetä, millä tavalla käsitellä näiden tilanteiden rajat ulottuvaa merkitystä. Sen vuoksi on erittäin tärkeää tarkastella tätä rajat ylittävää ulottuvuutta ja on myös äh, muita viranomaisia, jotka äh, veto, tai äh, ovat tullin politiikan pohjalta, kuten esimerkiksi maatalouspolitiikka. Ja tämä merkitsee sitä, että on tehtävä yhteistyötä ei ainoastaan tulliviranomaisten kesken, vaan tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten kesken myös muihin jäsenvaltioihin. Ja luonnollisesti huomioimme tässä rajat ylittävässä ulottuvuudessa ne bis in idem periaatteen. Eli että ei rangaista kahta kertaa samasta rikkomuksesta. Jos nyt sitten tarkastelemme meidän ehdotuksemme pääperiaatteita. Ensinnäkin tämän ehdotuksen tavoitteet on se, että tavallaan rakennetaan silta näiden erilaisten oikeudellisten järjestelmien kesken, niin että saadaan aikaan parempaa ja yhtäläisempää eurooppalaisen tullilainsäädäntön täytäntöönpanoa EUn alueella, niin että meillä oli, olisi yhteinen luettelo näistä rikkomuksista ja te, teoista, jotka rikkovat tullilainsäädäntöä. Tämä on siis se harmonisointi, rikkomusten harmonisointiosio. Mutta meillä on myös osuus, jota ei ole täysin harmonisoitu, koska meistä tuntui, kun me tutkimme tätä tutkimusta 24 jäsenvaltiosta, että on mahdotonta harmonisoida oikeudelliset kansalliset järjestelmät. Se olisi valtava vallankumous ja se olisi poliittisesti itsemurha, koska jokainen jäsenvaltio haluaa enemmän tai vähemmän pitää kiinni omasta oikeudellisesta järjestelmästään. Joten vaikka meistä tuntuu, että tätä tämä kuilu täytyy täyttää niin, että saamme aikaan yhtäläisen lähtökohdan ainakin sanktioiden kohdalla. Eli siis ehdotamme yhteisiä puitteistoja sanktioille siitä, minkälaisia sanktioita käytetään ja mikä on niiden skaala niin että siinä, siinä sanktioiden sisällä olisi tiettyä joustoa. Ne oikeudelliset instrumentit, joita valitsimme saadaksemme aikaan tämän jouston, on direktiivi. Me olisimme voineet ehdottaa asetusta, mutta meistä oli parempi, että me kunnioitamme oikeudellisten järjestelmien erilaisuutta ja että jätämme tiettyä liikkumavaraa jäsenvaltioille, kun ne siirtävät tämän uuden lainsäädännön kansalliseen lainsäädäntöön. Sen vuoksi me valitsimme direktiivin. Joten meillä on yhteinen lista tai luettelo näistä rikkomuksista, jotka perustuvat vain ja ainoastaan unionin tullikoodeksille. Jos te katsotte tätä rikkomuslistaa, niin siinä viitataan aina unionin tullikoodeksin artiklaan. Eli meillä on kolme kate- kategoriaa. On tämä tiukka ö, rikkomusmenettely, jossa ei tarvitse hakea syyllisyyttä. Nämä ovat näitä pieniä rikkomuksia, jotka ovat enemmänkin tällaisia muodollisia, koska ymmärsimme myös, että joillain jäsenvaltioilla oli ongelmia tässä yhteydessä. Sitten meillä on toisenlainen rikkomus, jossa on kysymys siitä, että tuottamuksellisuudesta Ja Eli kun äh, ei ole huolehdittu asioista tarpeeksi hyvin, niin, niin äh, on tapahtunut näitä rikkomuksia. Sen lisäksi jokaiselle rikkomukselle on yhteinen äh, skaala rikkomuksia, jotka meidän mielestämme ovat eh, tehokkaita ja myös eh, suhteessa tekoon. Me halusimme käyttää rahallisia rangaistuksia, koska tämä oli se yhteinen tekijä kaikissa 24 jäsenvaltiossa, eh, jotka olivat mukana tässä projektissa. Eli oliko sitten kysymys rikosoikeudellista tai ei, niin molemmissa jäsenvaltiokategorioissa on rahalliset rangaistukset. Ne kriteerit, jotka me valitsimme, ja tästä, tämä olikin suuri huolenaihe, ei ollut niinkään tämä niinkään se raha, mitä ei, ei, ei oltu kerätty, vaan Jäsenvaltioissa on erilaisia tekijöitä, joiden perusteella arvioidaan, onko tämä rikkomus vakava vai ei. Ja tämä me olemme huomioineet, koska artiklassa 12 tässä direktiivissä meillä on kohta, jossa otetaan huomioon vastuuviranomaisten arviot, kun ne tekevät tämän rahallisen arvion tästä rikkomuksesta. Sitten meillä on myös oikeushenkilön vastuu, eli ne jäsenvaltiot, joilla ei tätä ole, niiden lainsäädännössä heidän täytyy ottaa mukaan lainsäädäntöönsä tämä oikeushenkilön asema. Sen vuoksi, että tullikoodeksissa on myös artikla aiheesta. Sitten menettelytavoista. Me emme halunneet menettelytapoja lähteä yksityiskohtaisesti käsittelemään sen vuoksi, että halusimme antaa tiettyä joustoa ja myös äh, kunnioittaa jäsenvaltioiden äh, järjestelmiä. Mutta artiklasta 13 löytyy kuitenkin tietyt rajoitukset. Ja tämä täytyy ottaa huomioon myös, jos samoissa asiassa on myös nostettu rikosoikeudellisia syytteitä eh, henkilöä kohtaan. Silloin täytyy kuitenkin tehdä päätös, että onko tämä asia rikosoikeuden alainen vai ei. Tulevaisuudessa tämä on todennäköisesti PIF-direktiivin alainen, mutta joskus ei ole kysymys ihan samoista määritelmistä, mutta näiden asioiden välillä on kuitenkin näiden rikkomusten välillä on tietty yhteys ja silloin meidän täytyy keskeyttää koko tämä menettelytapa ja odottaa ensin rikosoikeudellisen tuomion päätöstä. Ja miten sitten tehdään, jos kyseessä on useampia jäsenvaltioita, koska tämä rajat ylittävä ulottuvuus on hyvin tärkeä tässä tällä lainsektorilla. Meillä on lisäksi artikla yhteistyöstä tulliviranomaisten kesken juuri johtuen tästä rajat ylittävästä ulottuvuudesta. Ja siihen asti, että täytäntöön pannaan tämä rikkomusmenettely, niin täytyy, siinä välissä täytyy olla jonkinnäköinen väliaikainen toimenpide niin, että voidaan olla varmoja siitä, että saadaan jotakin tältä rikkomuksen tekijältä. Ja sen vuoksi meillä on tässä artiklassa 17 mahdollisuus pidättää nämä tuotteet, kunnes itse rikkomus on todettu. Tätä ei pidetä kuitenkaan sanktiona sen vuoksi, että sanktiona tätä kutsuttaisiin takavarikoinniksi. Parlamentin silmissä tämä ei ehkäpä ole niin rohkea ehdotus kuin te olisitte halunneet, mutta me olemme valinneet kuitenkin, että me haluamme olla pragmaattisia. Eli siis tämä ei ole täysin rohkea sen vuoksi, että me emme ole täysin kaikkia harmonisoineet, joka ehkä olisi ollut se paras, mutta meidän mielestämme tämä ehdotus on tasapainoinen ja siinä kunnioitetaan myös jäsenvaltioiden välisiä eroja. Ja se perustuu myös yhteisille tekijöille, jotka on identifioitu tämän jäsenvaltioiden projektin raportin perusteella 2010. Neuvosto ja parlamentti käsittelevät tätä nyt jatkossa. Ja lopuksi haluaisin vielä lainata Axel Monrosea, joka sanoi, en lue tätä nyt vanhaksi kreikaksi, mutta, mutta kuitenkin kreikkalainen sanoi, että se, mistä asiat lähtevät liikkeelle. Niin, että ne toimivat oikein. Jos ei, silloin siitä maksetaan rangaistus. No miksi minä nyt tämän lainauksen tähän otin? Siksi, että jotkut ihmiset jäsenvaltioissa sanoivat, että no te yrititte harmonisoida aikaisemminkin jo monta kertaa näitä sanktioita. Miksi nyt? siksi, että meistä tuntuu, että nyt on oikea aika. Business on globaalia, eurooppalaista. Meidän täytyy tehdä jotain meidän taloudellisille toimijoillemme, jotta voimme tukkia esimerkiksi salakuljetuksen porsaanreijät. Kiitos. Well, thank you very much indeed, Mrs. Kiitoksia Rova Anaboli esityksestä. Erittäin selvä. Myös hienoa, että liititte sen tässä kiehtovalla tavalla kreikkalaisen filosofian. Älkää pyytäkö anteeksi tällaista käytännönläheistä ehdotusta, koska usein tällaista kovasti arvostetaan ja ihaillaan, mutta epäilen kuitenkin, että tämä valiokunta on suhtautunut myös käytännönläheisesti tähän asiaan ja pyrki siinä etenemään. Kiitoksia siis hyvästä johdannosta. Teillä on varmaankin kopio tästä vaikutusarvioinnista. Täällä on myös hyvä tiivistelmä tästä ehdotuksesta erityisellä lehdellä ja se on uusi muoto, jota en ole aikaisemmin nähnyt. Siinä todetaan kaikki erittäin selvästi. Hyvä. Katsotaan sitten, mitä kollegat, jotka ovat asian parissa tehneet työtä, ovat mieltä. Rova äh, Le Grit, sitten Rova Gebhardt ja Rova Ryylläkin on paikalla, herra Koferaati tai kuka tahansa muu, joka haluaa osallistua. Olkaa hyvä. Uh, Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille kollegoille. Omasta puolestani haluan kiittää Euroopan komissiota sen esityksestä, joka oli täsmällinen, selkeä ja sitä luonti tämä pragmatismi, johon puheenjohtaja viittasi, samoin esittelijä itse. Tämä oli myös varsin opettavainen, hyvin perusteltu ja minäkin arvostin kovasti tätä viittausta kreikkalaiseen filosofian esityksen lopussa. Kun ajatellaan näitä aikoja, jos puhutaan human, hum, humanisuudesta, niin silloin muista, että olen, me edustamme täällä tiettyä ajatusta, ihannetta eurooppalaista sivilisaatiosta, eikä se ole mitenkään liioiteltua. Minä tietenkin suhtaudun ensikädeltä erittäin myönteisesti tähän direktiiviluonnokseen tässä vaiheessa – seuraan toisaalta kiinnostuneena, tarkkaavaisena ja hyvän tahtoisena tavallaan, miten direktiiviluonnos etenee. Tietysti minulla tulee olemaan tilaisuus itse vaikuttaa siihen. Direktiiviluonnos minun mielestäni on jatkoa työlle, jota on jo tehty tänä, tällä lain täysistuntokaudella sekä komissiossa että parlamentissa, jotta uudistetaan ja sopeutetaan ja siistään hiukan unionin tullikoodistoa. Me, meillähän on aikaa varsin rajallisesti tämän asian käsittelyyn, jos me haluamme edetä merkittävällä tavalla ennen tämän vaalikauden loppua. Olemme joutuneet, joutuneet tekemään tavallaan sekä taktisen että strategisen valinnan täällä valiokunnassa Inkossa. Ajatellaan sitä, miten toimimme ja miten järjestämme työmme. Ja myös olemme joutuneet tekemään valinnan ja päätyneet päätöslauselmaan eikä työasiakirjaan. Päätöslauselma tuntuu kaikkein sopivimmalta välineeltä tässä. Ja kollegani Evelyn Gebhardin kanssa, joka on yhteisesittelijä IMKossa, niin me yhdessä halusimme esitellä, mikäli nyt etenee asianmukaisella tavalla päätöslauselman artiklasta 110 kohdasta 2 tämänhetkisessä työjärjestyksessä ja valitsemisessa siis sen, eikä siis, jotta parlamentti voi ottaa kantaa tämän kauden loppua ennen päätöslauselma. Hän tarkoittaa sitä, että me emme välttämättä mene kaikkiin yksityiskohtiin, koska aikaa on vähän, vaan pikemminkin yritämme saada sen globaalin näkemyksen ja ilmaisemme globaalisti kantaa direktiivituksen tarkoituksenmukaisuudesta. Toistan vielä, että meidän on tärkeää heijastella tätä tekemämme työtä tällä vaalikaudella koskien tullikysymyksiä, että kun ajatellaan neuvot, kun sitä aikaa, kun neuvoteltiin tullikohdistusta ja Toivottavasti saamme aikaan tämän päätöslausuman. Toivottavasti se sitten myös heijastelee toisaalta meidän kantaamme, ajattelutapaamme tai filosofiaamme tulliliitosta ja se tapa, millä tullisäännöstöä voidaan unionissa vahvistaa ja vakauttaa. Haluaisin vielä muistuttaa teitä, kollegat, niin kuin komissiokin teki tästä paradoksista, joka liittyy tullikysymyksiin Toisaalta tukeudutaan huomattavan tärkeisiin kysymyksiin, jotka ovat todella ajankohtaisia, tärkeitä kysymyksiä yritysmaailmassa. Mutta tähän liittyy myös kansainvälinen kauppa ja siihen liittyvät haasteet. Tulliasioihin usein liittyy huomattavaa teknisyyttä ja joskus se voi hiukan pelottaa joitakin tullin pitäisi voida toimia harmonisesti. Tämä on olennainen pilari sisämarkkinoiden toiminnalle toisaalta ja myös se vaikuttaa siihen, miten koko EU toimii. Joten meidän pitää aina pitää mielessä, että tällainen, tällainen perusvalinta, jonka teimme, kun päätimme alkaa modernisoimaan tullikoodistoa ja pitää mielessä sen, että me haluamme toimivamman, toimivamman tehokkaamman, yhteistyökykyisemmän tullin, jotta se voi puolustaa kilpailukykyä ja markkinoita sisämarkkinoilla ja taloudessa. On pakko kuitenkin todeta, että unionin tullikoodista, jossa on velvoitteita, sääntöjä, joita pitää soveltaa ja to- noudattaa eri hallinnon, tullihallinnon asteilla jäsenvaltioissa. On tiettyjä erilaisia erilaisuuksia toiminnassa ja meidän pitää hiukan pohtia näitä asioita ja tavallaan kyseenalaistaa, kun teimme työtä unionin tullisäännöistä, jatkoimme tavallaan kolmella rintamalla ja haluaisin nyt muistuttaa niistä sen takia, että on muuten vain mukava viitata tehtyyn työhön, vaan koska nämä kolme tavoitetta mielestäni voivat innoittaa meitä tulevina viikkoina ja kuukausina, kun teemme tätä työtä tämän direktiivietuksen parissa. Nämä tavoitteet ovat tavallaan se, että kaikki to- toteutetaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti, uudistetaan tai modernisoidaan tekniikkoja, joita käytetään, menettelytapoja ja niin edelleen. Ja sitten myös pyritään yksinkertaistamaan. Siis Lissabonin sopimuksen mukaistaminen, yksinkertaistaminen, uudistaminen. Nämä kolme teemaa pitää pitää jatkuvasti mielessä. Ja mitä tulee sitten sääntöihin ja velvoitteisiin, jotka löytyvät tullikoodistosta ja minkälaisia seuraamuksia pitää soveltaa tarvittaessa, niin siksi minu, niin minusta on tärkeää vakavissaan ajatella sitä, että voidaan täydentää tätä ja tehostaa vielä tullisäännöstöä ja pitää mielessä nämä kolme mainitsemaani tavoitetta – jotka ovat jo vaikuttaneet aikaisempaan työhömme. Komissio on ottanut ne hienosti esille. On myös huomattavia eroja olemassa jäsenvaltioiden kesken eri kansallisten järjestelmien välillä. Tähän mennessä ei ole pystytty harmonisoimaan sitä, miten sovelletaan seuraamuksia. Tullikoodisto, jonka parissa olemme tehneet työtä, niin sen osalta, mitä tulee seuraamuksiin, siellä mainitaan se, että täytyy toimia suhteellisesti Täytyy toimia tehokkaasti ja toimia niin, että sanktiot toimivat myös peloitteina. Vielä kuitenkin ollaan kaukana käytännöstä ja soveltamistasosta. Tällaiset erot siinä, miten sovelletaan käytännössä sanktioita tai seuraamuksia aiheuttaa tietenkin aika huomattaviakin ongelmia, mitä tulee tullijärjestelmän johdonmukaisuuteen ja tehokkuuteen ja harmonisoituihin tullikäytäntöihin, ja tämä voi haitata tasapuolista kilpailua eri talousen toimijoiden kesken, mainiten vain muutamia ongelmia, joita tästä syntyy. Tulevina viikkoina ja kuukausina tässä työssä meidän pitää pitää kiinni tavallaan siitä, että ajatellaan tullipolitiikkaa ylhäältä alaspäin. Tarvitaan siis suurempaa yhdenmukaistamista ja siihen täytyy aina liittyä korkeampi suojan taso, mitä tulee markkinoihin, markkinoihin ja tuotantoon. Mutta tarvitaan myös suurempaa seurattavuutta ja tullitoiminnan tehokkuutta, mukaan lukien seuraamusten asettaminen uskon, että jatkamme työtä johdonmukaisella tavalla suhteessa aiempaan tehtyyn työhön ja pyrimme toimimaan niin, että kun työtä voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti jälleen kerran, koska päätöslauselmassa ei ole tarkoitus mennä yksityiskohtiin, niin vielä lopuksi mainitsen muutamia kohtia, jotka voisivat osoittautua ongelmallisiksi tai ainakin herättää keskustelua tulevina kuukausina. Nimittäin oikeuden perusta, mehän tiedämme, että tästä keskustellaan. Ja meidän pitääkin vakavissaan tutustua tähän valittuun oikeusperustaan tälle direktiiville ja miettiä sitä, pitääkö sitä vielä täydentää. Pitää vakavissaan myös käsitellä liikkumavaraa, jota jätetään jäsenvaltiolle, mitä tulee tekstin säädösten soveltamisen, jos se nyt valmistuu. Ja pitää tutkia kaikkea huolella, sopivatko kaikki osat yhteen, miten liitetään seuraamukset rahoituksellisiin tappioihin, jotka aiheutuu EUlle, ja miten otetaan huomioon olemassa olevat säännöt, jotka mainitsitte jälleen kerran tällä hetkellä. Me tulemme käsittelemään näitä asioita pikemminkin yleisellä tasolla globaalisti toistamme tiettyjä periaatteita, jotta tulee selväksi myös eh, IMKon kanta tällä vaalikaudella ja mahdollisesti sitten jätämme vahvan viestin meitä seuraavalle parlamentille. Kiitos. Well, thank you very much for raising a, range of issues. Kiitoksia, että otitte näin monia tärkeitä kysymyksiä tästä oikeusperusta kysymyksestä. Ehkä joudumme konsultoimaan oikeusasiain valiokuntaan, mutta voimme keskustella tästä vielä sihteeristön kanssa, koska ehkä tähän ei ollut aikaa. Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia ja kiitokset myöskin komissiolle tästä tekstistä. Uskonpa, että todellakin on ihan paikallaan pohtia näitä kysymyksiä, jotka täällä tulivat esille. Nämä eriävät rangaistukset ja seuraamukset ja kysymykset aiheuttavat ongelmia suurilla sisämarkkinoillamme. Ja nämä suuret eroavaisuudet johtavat taas siihen, että rikollisessa mielessä toimivat hyödyntävät näitä valtioiden järjestelmien välisiä eroja. Ja tästä syystä meidän tulisi varmistaa, ettei sisämarkkinoita käytetä rikollisessa mielessä hyväksi. Tästäpä syystä onkin aivan oikein, että tämä direktiiviehdotus on nyt pöydällä. Kuten itse sanoitte, niin pohditte juuri sitä, olisiko direktiivi vaiko asetus se parempi vaihtoehto. Olette oikeassa sanoessanne, että direktiivi toimisi paremmin, sillä jäsenvaltioiden järjestelmien väliset erot ovat sen verran suuret, ettei kertaheitolla kaikkea voida heittää samaan astian ja sanotaan, että unionin lainsäädäntö pätee ja jäsenvaltioiden määräykset eivät enää ole voimassa, joten tämä olisi aivan suhteeton työtaakka jäsenvaltiolle, joten direktiivin tarjoama joustovara on tärkeää aspekti, jota meidänkin tulisi tässä yhteydessä korostaa. Yhteisölainsäädäntöön liittyen olemme aina todenneet, että pikkuhiljaa harmonisoimme lainsäädäntöämme, mutta emme kuitenkaan aseta jäsenvaltiolle liian suurta työtaakkaa, erityisesti rikosoikeuden puolella tämä on erittäin tärkeä asia, sillä tässä on olemassa hyvin erilaisia järjestelmiä, joten olen samaa mieltä komission kanssa ja mikäli kollega Le Gribin on ymmärsin oikein, niin hänkin on samalla linjoilla. Kuten sanottu, tässä on pöydällä monia monia kysymyksiä, joista tulemme keskustelemaan. Kollega Le Grip esitti jo joitakin kysymyksiä, joita en halua toistaa. Olen nimittäin kollega Le Gripin kanssa aivan täysin samaa mieltä, mutta minulla olisi mielessä yksi kysymys joka liittyy artiklaan 15. Ja nyt kysyisinkin teiltä seuraavaa. Uskotteko, että tämä voisi toimia ehdottamallanne tavalla, eli viittaan tässä tähän lainkäyttövalta-artiklaan, vai olisiko parempi toimia tällä saralla, kuten muualla olemme tehneet, eli että lainkäyttövaltakysymys hoidetaan siten, ettemme sanoisi laisinkaan, että se ajankohta, jona jossain jäsenvaltiossa on pantu vireille rikoskanne, eli siitä lähtisi kello tikittämään, vaan että lähdemme liikkeelle tästä rikoksen teosta. Te ehdotatte täällä sitä, että alkuperämaa olisi kaiken kriteeri, eikä tämä tekomaa. Joten ehkäpä voisitte selventää tätä 15 artiklan sisältöä, koska en oikein ymmärtänyt, miten tämä voisi toimia. Mutta tämä nyt on Teknisluonteinen kysymys, siihen ei tarvita vastausta vielä tässä vaiheessa, sillä tällä kaudella meillä ei ole enää aikaa tämän asian käsittelyyn sen edellyttämällä tavalla. Kollega Le Grip ja minä keskustelimme jo ennen tätä kokousta ja pohdimme sitä, että tämä jäljellä oleva aika, miten se voitaisiin käyttää hyväksi. Tässä on kaksi vaihtoehtoa tarjolla. Yhtäältä se, että me työstäisimme työskentelyasiakirjan tai Euroopan parlamentin päätöslauselman. Me sovimme siitä, että laadimme päätöslauselman, sillä työskentelyasiakirja on ei-sitova, mitätön kahden esittelijän kommentti, jota kukaan ei validoi, mutta päätöslauselmateksti taas, vaikkakin lyhykäinen, niin se voisi olla ehdotus, jonka kollegat ottavat käsiteltäväkseen ja voi olla, että se voitaisiin jopa hyväksyä vielä huhtikuisessa täysistunnossa. Ja sillä olisi jo enemmän painoarvoa ikään kuin parlamentin vastineena tälle ehdotukselle. Ja tästäpä syystä ehdotammekin myöskin koordinaattoreiden kokouksessa tällä, tänä iltapäivänä, että lähdemme tälle päätöslauselmatielle. Ja se taas tarkoittaisi sitä, että aikataulutus olisi seuraavanlainen. Eli päätöslauselma laadittaisiin vain ainoastaan englanninkielisenä versiona ja toivoisinkin, että kollegat huomioisivat tämän seikan, eli me emme voi tarjota teille eri kielitoisintoja, sillä huhtikuinen täysistunto on se takaraja. Eli päätöslauselma luonnos laaditaan poliittisille ryhmille ja 17. päivä toista se lähetetään ja kommentit olisivat lähetettävä meille 25. päivä, jotta kolmas kolmatta me voisimme äänestää tästä kolma, meidän valiokunnassamme ja sitten huhtikuisessa täysistunnossa päätöslauselma olisi sitten käsiteltävänä. Tässä siis aikataulutusehdotuksemme. Minä uskon, että tämä voisi toimia. Työthän ovat jo alkaneetkin me tulemme toimimaan hyvinkin sutjakkaasti, mutta se olisi varmaankin se järkevin lähestymistapa. Ja nyt mielenkiinnolla jäänkin kuuntelemaan kollegoiden kannanottoja. Kiitoksia. Uh, no, thank you very much. Um... Kiitoksia, Rova Gebhardt kun se tätä prosessia ja kiitos myös kommenteista. Olenkin samaa mieltä teidän kanssanne. Päätöslausema olisi tyydyttävämpi lähestymistapa. Siihen liittyy sekin etu, että komissio voi tulla parlamentin esittelemään varhaisessa vaiheessa asiansa ja selkeästi parlamentissa on konsensus sen puolesta, että edetään laajan strategian mukaista komissio on puhunut. Tämä vahvistaisi komission kantaa. Mielestäni on aivan selvää, että jonkin verran ristikiistoja jäsenvaltioiden kesken tulee tule olemaan. Aina kun yritetään yhdenmukaistaa seuraamuksia, niin se on aina ollut varsin herkkäkin kysymys jäsenvaltioiden kesken ja meidän pitää jo tähän valmistautua, että tarvitsemme kyllä jotakin poliittista tukea. Nyt vielä pari minuuttia jäljellä ennen äänestystä. Rova Ryyle haluaa puheenvuoron, samoin herra Schmidt. Annan heille puheenvuoron ja mahdollisesti muille, jotka vielä haluavat osallistua. Rova Ryyle. Ihan lyhykäisesti. Haluaisin kiittää tästä ehdotuksesta ja mm, uskon, että tämä on yksi kaikkein järkevimmästä. Toki suuret ongelmat jäävät jäljelle. Yhtäältä komission ehdotus on välttämätön ja oikeudenmukainen, koska tässä kävi hyvin selväksi, että meillä on suuria eroja jäsenvaltioissa ja tämä johtaa luonnollisesti myös äh, kilpailun vääristymiseen ja taloudellisiin seuraamuksiin. Toisaalta jälleen, aina kun kokeillaan jotain uutta, niin äh, vastustus on aina erityisen suurelta. Ja olen saanut jo kirjoituksia Saksan talouselämältä, jossa he vastustavat tätä ehdotuksia, eikä se varmasti ole viimeinen kerta. Sen vuoksi minä olen hieman pahoillani siitä, että tämä äh, ehdotus tulee näin myöhään. Olisi ollut parempi, jos me olisimme parlamenttina voineet käsitellä tätä sisältöä jo aikaisemmin nyt me emme tätä enää voi sen vuoksi, että tähän kuuluu myös esimerkiksi kuulumisien, äh, kuulemisen järjestäminen. Joten ainoa, mitä me voimme tässä oikeastaan tehdä, on, että hyvä, että on eh, vihdoin viimein päästy hieman eteenpäin, mutta me olisimme voineet tehdä huomattavasti enemmän, koska jos lähdetään puhumaan yksityiskohtista, niin silloinhan täytyy puhua nimenomaan niiden kanssa, jotka tämän täytäntöön panevat ja ajallisesti emme tähän enää kykene. No, I think we're, we're obviously... Uh, niin, me haluamme saada ihmiset tietoisiksi siitä, mitä on tulossa ja mahdollistaa sen, että kollegat täällä voivat hyötyä. Asiantuntevuudesta tuli että annamme hiukan merkkejä sitten meitä, meidän jälkeiselle parlamentille. Miten voi määritellä, mitä parlamentti sitten hänen kun jälkeen päättää. Herra Smith, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Saavun tänne valitettavasti myöhässä, mutta meillä oli kolmikantaneuvottelut vielä käynnissä. Kuulin kylläkin, mitä täällä sanottiin ja luin myöskin avustajani muistiinpanot läpi ja uskonpa, että tämä on erittäin tärkeä asia. Me tarvitsemme yhteiset määräykset ja hyvänä voidaan pitää sitä, että me etenemme tähän suuntaan. Meidän täytyy korostaa juuri sitä, että tämä on unionin lähestymistapa. Ja vanha ystäväni tulliasioita onkin käsittelemässä. Kysyisinkin teiltä, että miksi ette käytä eri artiklaa näihin seuraamuksiin liittyen? Kysehän on seuraamuksista. Ja te viittaatte artiklaan 33. Aika pehmeä artikla. Eikö voitaisiin käyttää artiklaa 83? Sen kohtaa kaksi Eikö jos puheenjohtajakin vähän vihjellut tähän suuntaan? Tämä on keskeisimmistä kysymyksistä, eli oikeusperusta. jos haluamme tällä saatavan todellisia tuloksia aikaiseksi. Joten toivoisin, että voitaisiin edetä asian käsittelyn tiimoilta ja ehkäpä tätä oikeusperusta kysymystä voitaisiin vielä käsitellä en tiedä, onko meidän oikeudellisella yksiköllämme tähän liittyen mitään huomautettavaa, mutta uskonpa, että meidän tulisi käyttää toista oikeusperustaa, sillä muuten toimintamahdollisuudemme ovat aika lailla rajalliset. Mutta muilta olisiin olen kollega Ryylen kanssa samaa mieltä, myöskin kollegoiden Gebhardin ja Legripin kanssa. Minä uskon, että me pääsemme tästä yhteisymmärrykseen ja näin voimme aloittaa äänestykset. Smith, um... Kiitoksia herra Smith. Haluan tehdä selväksi, että en millään olettanut mitään muuta oikeusperustaa. Tämä kyllä ylittää minun asiantuntemukseni perussopimuksesta, mutta panin kyllä merkille, että voimme kuulla oikeastaan valiokunnan jäsenen ehkä aikaa kuitenkaan nyt ole, mutta voimme ainakin pyytää neuvoja oikeusyksiköltä. Haluaako joku jäsenistä vielä osallistua? Herra Koreja, olkaa hyvä, tehän olittekin listalla. Niin... Kiitos. Nopeasti kolme asiaa. Ensinnäkin kyllä siihen, että eritellään nämä kahden eri tyypin rikokset ja äh, rikkomukset koska on, ei meidän tule puuttua kuitenkaan siihen, että joillain mailla on rikosoikeudellisia sanktioita ja joillain ei. Minä uskon, että rahalliset sanktiot voivat olla tehokkaita ja suhteellisia. Ja toiseksi meidän tulisi käyttää tätä tätä artik- tai sanottiin, että artikla 3 ja 4, niissä puhuttiin tullirikkomuksista, kun taas sitten artiklassa 5 viitataan näihin tuottamuksellisiin, tarkoituksellisiin tullirikkomuksiin. Onko mitään erityistä syytä, miksi pitäisi käyttää näitä erilaisia määritelmiä? Vai onko tämä nyt vain erehdys? Tämän haluaisin selvitettävä. Uh, um, good. Uh, anybody got Hyvä. Onko mitään muuta sanottavaa kellään muulla? No, pyytäisin nyt TV-kameramiestä, joka seisoo aivan komission edessä. Voisitko siirtyä? Ei oikein voi täällä ihan keskellä filmata, koska se haittaa näkyvyyttä. Voitteko siirtyä, pyydän? Yeah. Yeah, no, okay. Yeah. Yeah, well, yes, yeah. Uh, Uh, we are still discussing this item, so if I Nyt vielä keskustelemme tästä aiheesta, jos voisimme. Jos te haluatte keskustella, sitten aina, että hälyä on ennen äänestystä, mutta ihan kohteellisuudesta muita kohtaan. Täällä otettiin esille joukko kysymyksiä keskustelun aikana. Herra Zelinski tai Rova Anaboli, mahdollisesti haluat vastata tähän. Annan teille tilaisuuden kommentoida näitä asioita ennen kuin tämän asian käsittely lopetetaan. Chairman. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset valiokunnan jäsenille ja parlamentille. Ihan lyhyesti, niin minulla on puoli minuuttia aikaa, joten toteaisin alkuun, että komission kunnianhimo oli suurempi alkuun nyt kyse on seuraamusten lähentämisestä. Me puhumme siis harmonisoinnista, mutta meidän täytyy olla realistisia. Tämä on nyt ehdotuksemme ja tietenkin tätä kunnianhimon tasoa voitaisiin nostaa nykyisestään. Se olisi hyvä. Ja sitten näihin konkreettisiin kysymyksiin eli artiklaiden 33 ja 83 välisiin eroihin. Me emme siirry rikosoikeudelliselle puolelle, tämä on hallinnollinen puoli, sillä me uskoimme analyysimme pohjalta, että tämä menisi liian pitkälle tullihallinnon näkökulmasta katsottuna. Aika kuluu, mutta me kuitenkin toimimme niin pikaisesti kuin vain mahdollista. Sen enempää en voi tässä enää sanoa, koska puheaikani taisi jo päättyä. Kiitoksia. Okay. Thank you very much. Hyvä, kiitoksia. Teidän mikrofoninne on muuten vielä päällä. Rova Annaboli, haluatteko te lisätä jotain? Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti Huomaan, että artikla 15 siinä siitä tuli kysymys. Itse asiassa olemme ottaneet e- esille eri tilanteita, joissa tavarat ovat mukana. se on toisia tilanteita, joissa tavarat eivät ollenkaan liity tilanteeseen, joten me ehdotamme vaihtoehtoisia kriteerejä ottaen huomioon rajat ylittävän luonnerikkomuksessa, jotta voidaan identifioida, mikä jäsenvaltio olisi toimivaltainen, mutta tämä tietysti vaatii yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten kesken. Sitten viimeinen kohta herra Smithiltä. Anteeksi, portugalainen jäsen. Hän puhui erosta terminologiassa, joka vaikuttaa, englantiksi tämä, mitään ongelmaa ei ole, ehkä tämä käännösongelma, mutta joka tapauksessa tämä tarkoittaa ihan samaa asiaa, ei mitään eroa ole. Ja vielä lopuksi täydennän sitä, mitä herra Seliski sanoi me emme ole sitä mieltä, että 23 artikla olisi oikea oikeusperusta, koska komissio ei ehdota mitään rikosoikeudellisia seuraamuksia, joten me olemme keskustelleet tästä oikeusyksikkömme kanssa ja ilmeisesti meidän ei tarvitse näin tehdä, mutta ehkä meidän pitää vielä täydentää oikeusperustaa toisella artiklalla todennäköisesti samalla kuin union, EUn tullikoodistossa on käytössä. Kiitos. Good. Well, thank you um, very much indeed. Hyvä, kiitos paljon komissiolle, että tuli kokoukseen. Samoin kiitän yhteisesittelijöitä. Toistan vielä, mitä Rova Gebhardt esitteli, ehdotti. Yhteisesittelijät lähettävät poliittisille ryhmille ja varjoesittelijöille luonnoksen englannin kielellä 17. helmikuuta ja sitten on aikarajaa tarkistuksille 25. helmikuuta mennessä ja tietenkin sitten esteet haluavat pitää kokouksen ja aikovatkin ilmeisesti näin tehdä, koska meidän täytyy äänestää jo kolmas kolmatta, jotta saamme tälle vielä paikan täysistuntoon. Mielestäni ei kannata näin tehdä, ellei kunnollista keskustelua saada myös täysistunnossa. Me yritämme tehdä näin Brysselin istunnossa huhtikuun ensimmäisessä täysistunnossa Brysselissä. Tämä on suunnitelma tässä vaiheessa. Ja kiitän vielä kaikkia kovasti osallistumisesta. Nyt sitten alkaa äänestys. Pyytäisin ihmisiä asettautumaan paikoilleen. Yritämme pyydämme sihteeristöä, valiokunnan sihteeristöä istumaan tänne minun taakseni, joten pari vapaata paikkaa pitäisi olla täällä. Tämä ei ole normaali huone, missä teemme näitä suuria äänestyksiä. Tämä uusi kokemus, koittakaa kestää. Näkin näen ehkä enemmistöt varsin selvästi, jos, kerran, jos vain nostatte käteni selvästi. Siitä olisi kovasti hyötyä, jos kädet nousisivat. Täältä paljastuu paikkoja, ihmiset, jotka seisovat siellä salin perällä. Kiitän teitä osoittamastanne mielenkiinnosta työtä kohtaan. Ja sitten voimme ottaa tämän äänestyksen. Nyt sitten mennään kohtaan ensimmäisen kohtaan esityslistalla, joka on pitäisi pohtia epävirallisia kolmikantaneuvotteluita neuvoston kanssa. Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa on aiheena. Rova Colin Langen oli tässä esittelijänä. Pyydän häntä esittelemään trilogin tulokset ja sitten äänestämme tästä kerran sähköisesti ja katsotaan, tuetteko tätä lopputulosta, rouva Colin Langen. Ja, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Also ich... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Uskoakseni me olemme saaneet aikaiseksi hyviä kompromisseja. Tärkeimmät asiat olivat yhtäältä se, että me hyväksyimme sen, että luvat kuuluvat soveltamisalan piiriin ja sitten yleiset määräykset konkretisoituivat muun muassa tietosuojaan, B2B liittyen ja sitten sähköisen laskutuksen ydinasia otettiin eri artiklaan mukaan ja komissiolle annettiin 36 kuukautta aikaa. Tässä ajassa täytyy myöskin tämä koe vaiheessa saadaan toteutettua, jotta voidaan osoittaa, että tämä on todellakin kuluttaja ja kuluttajaystävällinen ja järkevä ja myöskin kustannustehokas. Ja sitten vielä 18 kuukautta hankita yksiköille ja sitten 24 kuukautta näille alihankita yksiköille. Ja kuten sanoin myöskin, että nämä syntaksit hyväksyttiin, joten minä uskon tämän olevan kaiken kaikkiaan hyvä kompromissi ja voimme olla tyytyväisiä siihen, että koko hankintapaketti voidaan tällä kaudella vielä saada hyväksyttyä. Ja tämä on mielestäni hyvä tulos, kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa meillä oli käytettävissä. Kiitoksia. Well, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja teille ja kaikille varjoesittelijöille erittäin hyvä tulos mielestäni ja, olla, ja erityisesti mitä tulee aikatauluun. Nyt sitten me äänestämme tästä ehdotuksesta koneäänestyksenä. Täytyykö minun lukea tulokset, näky, näkyvätkö ne tuolla kal- kankaalla? Näette tuloksen edessänne, mutta ehkä nyt kuitenkin sitten luen ne vielä varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. 37 korttia. Hetkinen. Joo. Okay. Sorry, we're just rearranging ourselves here. Uh, right, there are 37 cards in, but only th- uh, 38 cards. Anybody else want to vote? Haluatko joku vielä äänestää? 38 ääntä nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi. 37 yksi tuloksella. Kiitoksia. Sitten t- tämä asia viedään täysistuntoon. Ja minköhän me pyrimmekään, taitaa olla maaliskuun täysistunto tai voi mennä myös huhtikuun kakkoseen, riippuu hiukan asianhaarosta. Kiitoksia Rova Kolin Langen. Seuraava kohta. Herra Tara Bella ei ole paikalla, joten käsittelen asiaa hänen puolestaan. Yksityiskohtaisen työn jälkeen, kun on valmisteltu tekstiä julkisista hankinnosta koskien erilaisia yleisöllisiä laitoksia, niin keskusteltiin liitteestä tai siihen tehdystä viittauksesta. Tämä on teidän tekstissänne. Kaikki estävät tähän tutustuneet. Tämä on oikaisu, mutta meidän pitää kuitenkin se virasti hyväksyä. Täytyy käyttää koneäänestystä kyllä. Haluaisin, että äänestämme virallisesti tästä oikaisu 5. Huh- helmikuulta koskien tätä posti-, sähkövesilaitosdirektiiviä Tämä nyt alkaa. Uh, please vote if you can. Pyydän äänestämään nopeasti päästä siitä olisi hyötyä. Äänestys päättyy 37.1. Tuloksella hyväksytty. Hyvä. Sitten siirrytään herra Biilanin mietintöön. Muistutan siitä, että mehän sovimme siitä, että järjestystä muutetaan, koska tiedän, että Rova Vernio joutuu poistumaan aikaisin. Nyt sitten äänestetään herra Biilanin lausunnosta talous- ja raha-asian valiokunnalle. Tässä on kysymys korttipohjaista maksutapahtumista. Herra Biilan esitteli eilen kompromissit. Eilen haluatteko vielä kommentoida? No hyvä, siinä tapauksessa mennään suoraan äänestykseen. Oletteko valmiita? Tarkistus 19, otsake Salvinilta puolesta vastaan. Selvästi hylätty. Kuusi esittelijältä puolesta vastaan ty, hyväksytty 30 raukea, 31 vedetty pois, 32 Viilanilta puolesta, va, puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan hyväksytty 33 raukea 34 salvinolta puolesta vastaan hylätty 35 lisäyksenä puolesta hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Se ei käsitellä kompromissi neljä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 43 tarkistus Salvinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 taitaa rauhoita, onko oikein? Niin, koska 19 hylättiin. Sitten 45 ja 47 puolesta koneäänestys. 45 ja 47. Äänestys päättyy. Hylätty 22 15 puolesta. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty 53. Tähän sitten suullinen tarkistus esittelijältä. Voitte nähdä sen täällä puolesta. Herra Schwab. Uh, it was important to, to find a solution for the micro oli tärkeää löytää ratkaisu näille mikromaksuille, mutta se mitä tässä ehdotetaan ei oikeastaan kuitenkaan auta mitään, joten me vastustamme tätä. There is a little misunderstanding, Chairman, because uh, Mr. Borisov... Äh, tässä on nyt pieni väärinkäsitys. Äh, tässä viitattiin tähän suulliseen De Jongin tarkistukseen, jota ei ole kuitenkaan esitetty. Tämä suullinen tarkistus, joka on tuolla äänestyslistassa, sen me voimme hyväksyä. All right, well, let's be clear. Um, the oral amendment I... Puhutaan nyt ihan suoraan. Se suullinen tarkistus, mistä minä puhun, on se, joka löytyy äänestysluettelosta vastustaako joku sitä, että siitä äänestetään ei. No sitten äänestetään siitä ensin ja jos on muita kysymyksiä, otetaan ne sitten sen jälkeen. Kuka puoltaa tarkistusta 54 tämä suullisen tarkistuksen kanssa, joka löytyy tekstistä puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Sitten ymmärsin niin, että oli vielä ehdotus uudesta suullisesta tar- tar- tarkistuksesta EPP tätä hyväksystä, ei edes tarvitse keskustella siitä sitten. No niin, sitten monet tarkistukset siis raukeavat tämän kompromissin takia. Ja nyt minun mielestäni mennään 16 tarkistukseen itse esittelijältä, mutta tähänkin liittyy suullinen tarkistus, jonka löydätte luetteloista. Oletan, että kaikki hyväksyvät sen 16 tällä suullisella tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. 70 lisäyksenä puolesta vastaan selvästi hyväksytty 72 puolesta vastaan hylätty 17. Tähän liittyy suunnan tarkistus, niin kuin voit tässä lukea puolesta. Nyt täytyykin ottaa koe, koneäänestys. Tarkistuksena äänestys alkaa 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2013 tuloksella. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 75 raukeavat 76 puolesta puolesta äänet vastaan. Mielestäni hylätty. Vähän vaikea nähdä, EPP on täällä jakautuneena. Tarkistetaanpa kuitenkin 76 äänestä alkaa. Yeah, separate is what I really meant. Uh, the vote is closed. That... Päättyy hyväksytty 28 tuloksella. Sitten 77 Vernio puolesta vastaan hylätty 78 puolesta vastaan hyväksytty 79 puolesta vastaan hyväksytty 80 puolesta vastaan puolesta pyydän vastaan hyväksytty. Tarkistetaan hyvä, sopii 80 koneäänestyksenä, joka alkaa. Votes closed. Päättyy. Hylätty. 16.22 tuloksella olin tässä ihan oikeassa. 81 puolesta vastaan Näyttää vähän täpärältä, parempi tarkistaa 81, äänestys alkaa. Päättyy. Myös hylätty samo, samoilla tuloksilla. Sitten 82 puolesta vastaan. Mm, on hyvin vaikea nyt täällä nähdä kaikki on, näyttää niin hajanaista, joten ikävä kyllä joudutaan taas tarkistamaan. Vielä lisää äänestä ja Äänestys, äänestys päättyy. Uh, and that's rejected 19 to 19. 19, 19 hylätty. Hyvä, että tarkistettiin. 83 puolesta vastaan hylätty. 84. Se, se hylättiin myös 25 puolesta vastaan hylätty, 86 puolesta vastaan hylätty, 87 puolesta vastaan hyväksytty, 88 puolesta vastaan hyväksytty, 89 puolesta vastaan hyväksytty, 90 puolesta vastaan täytyy ne tarkistaa. 90 We're now two. Yeah, okay. Yksi EPP on liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänestä 19-18 tuloksella. Sitten Jortos on kappaleisiin. Tartus yksi puolesta puolesta äänet vastaan hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 21 puolesta, va, puolesta EPP, olisi kiva, jos nostaisitte kätenne ylös. 20 puolesta vastaan, selvästi hyväksytty, 21 puolesta vastaan, hylätty. Kompromissi 6 automaattisesti hyväksytty. Vitosen kanssa sitten siirrytäänkin tarkistukseen kolme. Se liittyy tarkistuksen 16. Kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, neljä puolesta vastaan hyväksytty, 26. Se liittyy 80 ilmeisesti hylätty, joten tarkistus 5 puolesta puolesta äänet vastaan. Tämä tulos parempi ottaa koneäänestyksenä. Tarkoitus 5. Äänestys alkaa. I thought we were for. This is on four now, but oh no. All no, oh, right, okay. Oh, okay. I thought I voted on four. Vote's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.16 tulos. Haluan vain tarkistaa, äänestimmekö tässä jo nelosesta. Voimmeko äänestää neljästä uudestaan, että olemme ihan varmoja. Äänestimme kolmesta. Voimmeko äänestää vielä neljästä? Tarkistus neljä. Puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 27 raukeaa, 28, 29, niistä emme äänestä, koska ne liittyvät aikaisempaan äänestykseen. Nyt sitten koko lausuntoluonnos Loppuäänestys lausunnosta alkaa. Voitteko äänestää? 38 korttia. Vain 35 on tähän mennessä äänestänyt. Hyväksytty. 37 puolesta yksi vastaan. Kiitoksia herra Biilan. Toivottavasti se pärjää tämä lausunto myös sitten Ekonissa. Okay. Now, we, our next um, vote is on the... Seuraava mietintö on Senalovan mietintö. Ja kuten te tiedätte, tämä on mietintö, jonka parissa olemme työskennelleet kauan. Me olemme tehneet yhteistyötä kansalaisvapauksien sekä liikennevaliokunnan kanssa. Meillä oli pitkä tapaaminen viime viikolla, kun yrittimme integroida kansalaisvapauksien valiokunnan asiat meidän mietintöömme. Sain eilen illalla kuitenkin kirjeen kansalaisvapauksien valiokunnalta ja Siinä sanotaan, että kaikki pyrkimykset muuttaa tekstiä johtaa siihen, että Libe hylkää tämän, vali, tämän mietinnön. En nyt ole lähtenyt lukemaan yksityiskohtaisesti ohjesääntöjä, mutta minun käsittääkseni meillä on oikeus tehdä muutoksia, mutta annan nyt kuitenkin ensin esittelijälle puheenvuoron niin, että hän voi kertoa, minkälaisen ohjeen hän haluaa antaa valiokunnalle ja varjoesittelijöille. Haluan, että kollegat tietävät hyvin selvästi, mikä meidän asemamme on. Edustaja Senalova. Předsedo, eh, myslím, že... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kuten totesitte, tarkoituksenamme oli huomioida Liben lausunto, jotta tässä oltaisiin johdonmukaisia ja huomioitaisiin kaikki näkemykset ja että voitaisiin todellakin päästä siihen tavoitteeseen, joka on asetettu. Kuten sanoitte, varjoesittelijät tapasivat viime viikolla Strasbourgissa ja keskustelivat tästä asiasta hyvinkin pitkään. Me kävimme eri LIBE-valiokunnan esittämät ehdotukset läpi ja siltä pohjalta päädyimme tähän kompromissitekstiimme, josta nyt äänestetään. Ja suosittelisinkin, että kun katsotaan puheenjohtajakokouksen tarjoamaa kannanottoa, niin toimivaltuuksen jakamisasia on vähän epäselvä, joten ehdottaisin, että äänestämme tästä mietinnöstä nykyisessä muodossaan. Ja ryhmät sitten tykönään päättävät siitä, miten jatketaan, sillä minä en esittelen ominaisuudessa tästä asiasta voi päättää. Ja tässä oltaisiin kyllä menossa pidemmälle kuin mitä tässä kompromississa. Joten minä ehdotaisin, että äänestämme tästä nykyisestä kompromissista. Kiitoksia. Kamen. Kiitos ja de Jong. Kiitos puheenjohtaja. Olen siinä hyvässä tilanteessa, että olen ollut mukana myös herra Fosin lausunnon laatimiseen Libessä ja vetoaisin todellakin tähän valiokuntaan. Totta kai voidaan eh, pakottaa lävitse mitä tahansa, mutta minusta tämän tai minun mielestäni tämän äänestyksen lopputulos ei ainakaan minun ryhmälleni ja monille muille ryhmille ole hyväksyttävä neuvottelupohjaksi. Eli emmekö me nyt voisi vain toimia nyt aikuismaisesti ja sanoa, että jos tässä on kaksi valiokuntaa, jolla on ongelma, niin sitten istahdetaan pöydän ääreen ja pyritään löytämään ystävällismielinen ratkaisu. Joten minun ehdotukseni olisi, että emme äänestä nyt, vaan että esittelijät istahtaisivat pöydän ääreen ja löytäisivät ratkaisun tähän ongelmaan. No, herra Foss tuli sisälle ihan viime hetkellä, anteeksi. Siis edustaja Foss oli esittelijä Libe-valiokunnassa – Joten voisitteko te kertoa, mikä teidän näkemyksenne on ja mikä teidän suosituksenne on ja sitten katsotaan, mitä tehdään. Meidän tulisi kuulla myös muita poliittisia ryhmiä ennen kuin teemme päätöksen. Herra Voss. Vielen Dank, ähm, auch für die Paljon kiitoksia ja kiitokset siitä, että saan lyhyesti ottaa asian liittyen kantaa. Jos ongelmia ilmenee, niin niistä ei tahdo millään päästä eroon esittelijätasolla löysimme aika lailla hyviä toimintamalleja, mutta tämä hiukan riistäytyi käsistä, ehkä varjoesittelijöiden kommenteista johtuen tai puheenjohtajien kommenttien perusteella se ei ole omiaan parantamaan asian käsittelyn etenemistä niin sääntö 50 vai miten tämä pitäisi hoitaa. No ehkäpä valiokuntien puheenjohtaja pitäisi selvittää tämä asia. Minä olen toki valmis huomioimaan varjoesittelijän kokouksessa nämä esitetyt kommentit. Tähän asti meillä ei ole siihen kylläkään ollut aikaa. Jos saan lausua jotain tähän liittyen, niin en hyvä, voisi hyväksyä sitä, että ilman asian peripohjaista selvittämistä lähdettäisiin päätöksiä tekemään. Eli meidän todellakin täytyy katsoa, mitä sisältöpuolta tästä tekstistä löytyy. Me voimme äänestää tästä, mutta jos tämä menee liian tunteelliseksi, niin sitten voimme katsoa, tätä Liben tekstiä, jotka liittyvät johdatosan 3 ja 16, mutta tässä voi olla ongelmana se, että välttämättä tämä ei mene läpi ja tästäpä syystä ehkäpä selkeyden nimissä ja sisällön vaalimisen nimissä toteaisin uudemman kerran, että meidän ehkä kannattaisi uhrata vielä jonkin verran aikaa sen asian selvittämiseen, että miten tätä asiaa loppujen lopuksi tulisi käsitellä. Kiitoksia. Um, Selvä. Kiitokset siitä, että tulitte paikalle. Tämä oli avuksi. Te olette tarjoutuneet nyt tekemään yhteistyötä kanssamme niin, että saataisiin aikaan kompromissitarkistuksia täysistunnolle. Se kuulostaa ihan järkevältä, mutta kuunnellaan mitä muut sanovat. Herra Manders, onkohan paikka? Olkaa hyvä. Thank you, chair. Um... Kiitos puheenjohtaja valiokuntana meillä on oma vastuumme, mutta sitten on täysistunto vielä ja siellä sitten on kaikkien valiokunnan yhteinen vastuupelissä ja tästä syystä meidän pitäisi äänestää tästä täällä imkovaliokuntana. Ja sitten viimeinen kysymys, jonka voimme kysyä. Voidaanko aloittaa jo trilogi? Sitten sanoisin, että yhdistetään tähän valiokunnat, koska siitä tulee sekasotku silloin täysistunnossa ja kaikki työkin on ollut mielestäni silloin turhaa. Ja tästä syystä sanoisin, että äänestetään nyt, mutta sitten äänestyksen tuloksen jälkeen aloitetaan neuvottelut muiden valiokuntien kanssa, koska muutoin tässä tulee varsinainen sekamelska sitten täysistunnossa. Uh, Mr. Van der Kamp. Van der Kamp. Niin herra puheenjohtaja, ehkäpä minä kerrankin puhun nyt englantia, enkä sen jälkeen koskaan uudelleen. Tällä hetkellä minä seuraisin Mandersin näkemystä, kuten De Jong ja Foss ja te sanoitte. Tässä on neuvoteltu jo kauan ja hartaasti tästä asiasta. Eikä tässä ole kysymys vain live-valiokunnan ongelmasta, vaan ongelma on myös se, että olemme puhuneet tästä kymmenen vuotta. Ja nyt tämän kauden päätökseksi meidän on vietämä tämä keskustelukin loppuun ja käyttävä aika hyödyksi IMKO-valiokunnassa ja pyrkiä sitten saamaan aikaa sopimus herra Fossin ja hänen varjoesittelijöitteensä kanssa. Mutta ymmärrätte, mitä tarkoitan, ja herra Foss myös. And the shadows also ja varjoesittelijät myös. Schwab understands it. Jopa herra Schwab ymmärtää. Mrs. Rüller. Sitten herra Rüller. Oh, so jetzt geht's. Vielen Dank. Ich habe ja... Paljon kiitoksia. Varjoesittelijöiden kokouksessa sanoin jo selkeällä tavalla, että ryhmälläni on huolenaiheita tähän liittyen. Me emme koskaan kannattaneet sitä, että IKL-järjestelmästä tulisi pakollinen, mutta hävisimme äänestyksen ja silloin on vain kunnioitettava enemmistön kantaa, eikä pitäisi kikkailemalla yrittää kumota näitä päätöksiä. Eli teimme kaikkemme kunnollisten neuvotteluiden toteuttamiseksi, nyt pitäisi vain äänestää. Onhan selvää, että ennen täysistuntoäänestystä keskustelemme Liben edustajien kanssa, mutta se nyt ei ole kaiken aja ole. Mutta Liben täytyy vain kunnioittaa, että on olemassa pelisääntöjä, joita tulee noudattaa. Ja Libellä oli ennakkoon riittävästi toimintamahdollisuuksia ja vielä ennen täysistuntoäänestystä teillä on mahdollisuuksia, mutta eiköhän tämä siltä osin sitten jo riitäkin. Okay. Um... Selvä. Ensinnäkin vaikuttaa nyt siltä, että tässä ollaan aika ja, jakautuneita, mutta Van der Kamp ja Senna Loova meidän puoleltamme haluavat jatkaa ja äänestää meidän omasta ehdotuksestamme. Mutta tehdään nyt selväksi, kun herra Foskin on paikalla, että olemme avoimia, että sen jälkeen me sitten istumme pöydän ääreen ja pyrimme löytämään kompromissin täysistuntoon. Eikä minusta tässä nyt ole mitään ongelmaa. Tämähän on, tästähän on kysymys artikla 50 menettelyssä. Eli tämä on tehty hyvin selväksi, että mikäli on jotain eh, ongelmia, ja artikla 50 on aina tarkoitettu, että sitä käytetään sellaisilla aloilla, jossa aihe on eh, kahden valiokunnan toimivaltuuksien alainen. Ja herra Fos varmaan tämän hyväksyykin. Tässä nyt on tiettyjä erityisiä asioita, jotka liittyvät tietosuojaan, mutta ennen kaikkea tässä on kuitenkin teknisestä kysymyksestä kysymys, nimittäin autoista. Eli menettelytapojen mukaan on ihan selvää, että meidän pitää pyrkiä saamaan aikaan sovittelun kautta lopputulos. Joten esittelijöiden kanta, kun herra jonkin tämän hyväksyi, että me äänestämme kompromissitekstistä, jota esittelijä on ehdottanut, jossa meidän mielestämme otetaan täysin huomioon live-valiokunnan näkemykset sisällön osalta, jos ei nyt kuitenkaan sana sanalta, koska se on integroitu meidän tekstiimme. Mutta sitten jälkeenpäin voimme sovitella tätä niin, että saisimme tukea myös live-valiokunnalta täysistunnossa. Minusta tämä olisi ihan järkevä lähestymistapa ja tämä pannaan myös pöytäkirjaan kirjoihin valiokunnan nimissä, koska näin te haluatte minun tekevän. Eli tämä vaikuttaa nyt olevan se kanta. Eli niin kauan kuin ihmiset nyt tietävät, missä mennään ja kuinka toimitaan, niin näin toimimme. Haluatteko te vielä puhua? Ähm, ich bitte nochmal zum Entschuldigung. Niin, pyydän anteeksi, mutta jos nyt katsotaan tätä sääntöä 50, niin se tarkoittanee, että liben äänestys, vaikka se näyttääkin epäkäytännöllisestä, epäkäytännölliseltä tietystä näkökulmasta katsottuna, niin silti siihen ei voida enää kajota. Eli johdatosan kappaleet 6 ja 13, niistä täytyy pitää kiinni siinä muodossa, kun ne äänestyksen jälkeen ne ovat olleet, joten ehkäpä olisi parempi toimia siten, että sovitaan ensin asioista ja sitten toimitetaan äänestys, mutta jos päätätte toimia toisin, niin me kyllä kunnioitamme päätöstänne. Mutta mitä tulee tähän 50-sääntöön, niin se tarkoittaisi sitä, että jos sitä sovelletaan, niin meidän tekstiä ei voida jättää huomioita, vaan se pitää vain niellä sellaisenaan. Näin minä ainakin tulkitsen työjärjestyksen määräyksiä. Well, I mean, I think... no, tämä on hankala asia. Enkä tässä halua lähteä kiistelemään muiden valiokuntien kanssa, mutta kuitenkin me olemme ottaneet täysin huomioon teidän tarkistuksenne. Me olemme vain integroineet ne meidän tekstiimme. Ja mm, laillisuuden ja mm, muun kautta tässä ei itse asiassa ole edes kysymys siitä, että tämä olisi äh, täysin yhtäläiset, äh, meillä olisi täysin yhtäläiset toimivaltuudet, äh, mutta meidän täytyy nyt toimia pragmaattisesti. Eli siis me emme millään muotoa ole ohittaneet live-valiokunnan ehdotuksia. Me olemme käyttäneet hyvin paljon aikaa miettimäksemme näitä ja, ja samoin kuin myös äh, liikennevaliokunnan kanssa, jonka kanssa olemme tehneet työtä artikla 49 perusteella. Joten tämä on nyt perusta ja tältä pohjalta meidän on toimittava, koska näin esittelijät ja varjoesittelijät ovat valmiita tekemään EPPstä ja vihreistä, joten ei minulla tässä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä eteenpäin tällä tavalla. Herra Manders. We vote. Ratkaisu me äänestämme tästä, mikä edessämme on. Ja sitten on aina mahdollista uudestaan täysistuntoon ottaa, esittää artiklaa 13, joka hyväksytään libessä, joten täysistunto voi siitä sitten päättää. Well, I mean, that is always the case, certainly. Niin, näinhän se on. Joten meidän tulisi nyt mennä eteenpäin tältä pohjalta. Mutta kunhan kaikki vain nyt tietävät, mikä on tilanne. Eli Libe-valiokunta saattaa pyrkiä sitten haastamaan tämän ja sitä, että onko tämä äänestys edes laillinen. Mutta Muuten, jos me emme nyt äänestä, niin voi olla, että emme ehdi äänestää tästä ennen kuin meidän vaalikautemme on loppu. Eli tämä nyt on mahdollisesti se, se lopputulos, mikä voi olla mahdollinen. Mutta käytännössä, ja Eero Foss on varmasti samaa mieltä, se mitä me haluamme on paras mahdollinen lopputulos kuluttajille, teollisuudelle ja maanteiden käyttäjille. Ja ihan rehellisesti sanoen, en usko, että me tekisimme parlamentille ja parlamentin maineelle hyvää, jos me emme vie tätä lävitse vain menettelytapa kiistojen vuoksi. Ja me olemme minusta onnistuneet kuitenkin saamaan tämän teidän ehdotuksen hyvin tähän mukaan. Minä en ole täällä mikään sääntöjen vaalia, mutta minusta me olemme tulkineet ihan hyvällä tavalla sääntöjä ja Ja me olemme ihan selkeästi tässä vastuuvaliokunta, koska tämä on sisämarkkinakysymys. Siitä ei ole epäilystäkään. Sen vuoksi artikla 50 menettely toisin kuin Telekom-paketin yhteydessä, jossa on paljon asioita, jotka me olemme jakaneet tasan teollisuusvaliokunnan kanssa, mutta se ei ole tilanne tässä. LIBE-valiokunta ja tietojen suoja ovat selkeästi osa tästä ja ne on ehdottomasti otettava mukaan, integroitava tähän tekstiin. Sitä kaikki ovat samaa mieltä. Mutta mitä tulee nyt lainsäädännön laatuun ja lopputulokseen, niin meidän on mentävä eteenpäin. Selvä. Lähdetäänpäs äänestämään. Tarkistukset 34 ja 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjä hy, hylätty. Kompromissi 26, jossa on kohtakohdalta äänestys Alden pyynnöstä. Ensimmäinen osa ilman sanoja and agricultural tractors puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa, jonka lisätään mukaan nämä sanat puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 12. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Kaikki seuraavat raukeavat. Kompromissi 13 puolesta vastaan hyväksytty. 15 esittelijältä ja teollisuusvaliokunnan 10 puolesta vastaan hyväksytty. Libe 9 ja mietimme myöhemmin. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 18 puolesta vastaan hylätty. 16 ja Itre 12 puolesta vastaan hyväksytty. 17 ja Itre 13 puolesta vastaan hyväksytty. Esittelijän 19 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 15 raukeaa. Joten tarkistus 20 Itre 16 puolesta vastaan hyväksytty. sitten kompromissit ovat jo kattaneet. Seuraavat kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 22 raukeaa. Kompromissi 23 puolesta vastaan hyväksytty. 79 puolesta vastaan hylätty. 80 raukeaa. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 25 esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 26 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Niin, siihen mukaan tulee tämä suullinen tarkistus Mandersilta. Kiitoksia herra puheenjohtaja. EPP tätä ehdotti jos tämä otetaan tästä pois, niin se kyllä aiheuttaa pienissä kylissä ja kaupungeissa pienille korjaamolle suuria ongelmia. Jos katsotaan tätä ehdotusta, niin toivottavasti tämä jätetään tähän tekstiin, koska siitä olisi hyötyä juuri näille pienille korjaamoille. All right. Well, I think Mrs. Senator Ja sen alova hyväksynee tämän suullisen tarkistuksen. Ei. Ei hyväksy. Suullisesta tarkistuksesta ei ole sovittu, koska Senalova ei sitä hyväksy. Eli nähtävästi koko SD-ryhmä ei sitä hyväksy. Eli jätämme sen pois. Kompromissi 18 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan hyväksytty. Sitten suoraan tarkistus 20 puolesta vastaan. Puolesta, kompromissin puolesta vastaan hyväksytty. Sitten äänestämme 28. Ei, 28. Selvä. 28 esittelijältä. Se on yhteen sopiva. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan hyväksytty. 102 de Jongilta puolesta vastaan hylätty. 102 puolesta vastaan hylätty. Ah, te haluatte tarkistaa sen koneellisesti. Selvä. Äänestys alkaa. Yeah. No, I thought it was clearly rejected, but you want to know by how. Te haluatte nähtävästi tietää, kuinka äänestys tulos, kuinka paljon se hävisi. Se on hylätty 6 puolesta 31 vastaan. Sitten tarkistus 32 esittelijältä. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi. Ei anteeksi, tarkistus 105. 105 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Kompromissi 23. Aja, anteeksi, Libe 12. Libe 12 Äänestämme tarkistuksesta Libe 12 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 23a puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 33 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. 113 puolesta vastaan hyväksytty. 114 blokkiäänestyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Libe 14 lisänä puolesta vastaan hyväksytty. 115 ne hyväksytty. Eli Tran 36 puolesta vastaan hyväksytty. 116 ja Libe 16 puolesta, vastaan hyväksytty. Tran 37 puolesta, vastaan hyväksytty. 117 ja Live 17 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten koko joukko raukeaa. Sitten kompromissi 27 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdanto-osan kappale, tarkistus kaksi esittelytä puolesta, vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan hyväksytty. ITRE yksi puolesta, vastaan hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan hyväksytty. ITRE kaksi puolesta, vastaan hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan hyväksytty. Tarkistus 45 raukeaa. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Ai anteeksi, tämä oli kohta kohdalta. Alde on pyytänyt. Eli ensimmäinen osa ilman sanoja maatalouden traktorit puolesta vastaan hyväksytty ja sitten nämä traktorit mukana puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus neljä esittelijältä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Ja me emme ota tätä suullista tarkistusta tähän. Joten siis kompromissi kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kahdeksan esittelijältä ja kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Esittelijän kymppi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. Libe kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Tran 11 raukeaa. Kompromissi 10 B puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 A puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. Joten nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa, siis loppuäänestys. Täällä on 38 ihmistä, jolla on äänestyskortti. Vain 37 heistä äänestää nyt. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty 34 puolesta. Kaksi vastaan ja yksi tyhjä. Eli edustaja Sennalova sai suuren enemmistön mietintönsä taakse. Onnittelut tästä. I want to see. Now, Mrs. Uh, before you leave, Mr. Van de... Niin, kollega Fannekamp, ennen kuin lähdette, niin kollega Senalova, haluatteko esittää mandatipyyntöä tässä vaiheessa? Voidaanko ne aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa? Myslím si, že, myslím si, že nebo můj, můj původní návrh by byl ano. Minun alkuperäinen ehdotukseni olisi ollut kyllä. Mutta haluaisin kuulla poliittisilta ryhmiltä, sen valossa nyt, mitä me olemme kuulleet herra Fossilta. Kykenemmekö mahdollisesti löytämään kompromissin ennen täysistuntoa? Mutta jälleen kerran tämän päivän äänestyksen perusteella minä haluaisin kyllä käynnistää epäviralliset neuvottelut, joten kyllä vastaisin tähän kyllä. Um, anybody... Hyvä. Haluaako joku varjoesittelijöistä vastustaa tätä? Kollega Van Kamp, ette halua sanoa mitään? Hyvä. Kollega Manders. Uh, thank you, Chair. Having heard the, the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun kuuntelin tätä keskustelua ennen äänestystä, niin mielestäni ei ole viisasta, jos nyt lähetämme neuvottelutiimin valiokunnan nimissä ja sitten joudumme muuttamaan, koska emme ole varmoja, mikä tulos tulee olemaan oikeusasian yksiköstä ja miten taas tulee käymään täysistunnossa. Mielestäni ei ole viisasta alkaa neuvotella nyt. Epävirallisesti tietysti aina on mahdollista, mutta ei mm, sellaisen mandaatin pohjalta, että työryhmä voi neuvotella parlamentin nimissä. Haluan kysyä vielä menettelytavoista. Minä lähdin siitä, että me äänestämme täysistunnossa ja että sitten Senelova pyytää, että emme äänestä loppuäänestystä, vaan se palautetaan takaisin valiokuntaan ja sitten käynnistetään neuvottelut. Näin minä tämän tajusin. Well, No, I think, I mean, there's a practical question here. Niin, tässä tulee mieleen seuraavanlainen kysymys kahden viikon päästä tämän pitäisi olla täysystymässä. To- toki voitaisiin sitä lykätä ja silloin se tarkoittaisi lopullisen äänestyksen lykkäämistä. Ensi viikolla emme varmaankaan pääse neuvottelemaan, joten ehkäpä jäädään odottelemaan täysistuntoäänestystä. Jos Libe kiistää tämän, niin se saattaa johtaa viivästykseen täysistuntoäänestystä silmällä pitäen. No, katsotaan miten käy. Koska muutenhan tässä voi olla, että live lähtee kiistämään tai asetamaan kiistanalaiseksi tämän täysistuntoäänestyksen tuloksen. No, katsotaan miten asiat ensi viikon aikana etenevät. Hyvä, oikein paljon kiitoksia kollega sinä luova tekemästä työstä tämän asiakirjan ja kompromissin osalta. Näin pääsemme kollega Mayersin mietintöön. Haluatteko ennen äänestystä lausua vielä joku sen sanan, ette siinä tapauksessa voimme siirtyä suoraan äänestykseen. Ovatko kaikki valmiina? Hyvä. Aloitetaan tällä paketilla yksi. Assisted Travel Arrangements sanojen poistaminen. Ketkä puoltavat tätä ehdotusta? Vastaan. Hylätty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen yksi puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten artikloihin. Artikla 1. Tarkistus 20 esittelijän laatimana puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen 18 puolesta. Eipäs, vaan tarkistuksen 21. Esittelijä laatima puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tässä on monia asioita, joista ei tarvitse äänestää laisinkaan. All right. Okay. So we go to Eli kompromissitarkistuksen kaksi seuraavaksi. Tässä oli muutamia asioita, jotka raukesivat. Eli kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin. Niin, monet tästä raukeavatkin, näin pääsemme tarkistuksen 1.5 on kollega Ryyli laatinut puolesta vastaan hylätty. 157 esittelee laatimana puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 159, se sopii 24 tarkistuksen, joten se oli ikään kuin lisäys, eli Ryylen esittämä tarkistus 259, se on lisäys Mayerin tarkistuksen 24 puolesta vastaan hyvä, hylätty. Ja seuraavaksi tarkistuksen 160, sekin sopii tähän. Eli Galpeltsin tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 21 raukeaa, samoin kuin 161. Sitten 162 konferaatin teksti puolesta. Tästä on varmaankin järjestettävä koneäänestys, eli 162 konferaatin tarkistus. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi, tämä olikin vielä auki. Okay. Äänestys päättyy. Hylätty. Lukemin 21.15. Siinäpä tapauksessa äänestämme tarkistuksesta 163 puolesta vastaan hylätty 164. Siihen liittyy Alden suullinen tarkistus. Onko sitä hyvä? sovittu puolesta vastaan hylätty. 165 puolesta, siis puolesta, vastaan. Täytyy ne tarkistaa uudemman kerran tämäkin. Uskakseni se meni läpi, mutta katsotaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lukemin 19.16. 166 raukeaa, 25 vedettiin takaisin, 22 raukeaa. Siis 166 onkin yhteen sopiva tämän tekstin kanssa. Aha, okei, eli se on lisäys. Eli 166 puolesta vastaan hyväksytty. Eli TRAN 23 puolesta vastaan hylätty. 167 esittelee laatima puolesta Puolesta äänet siis vastaan hyväksytty. 168 raukea, eipäs raukeakaan. 168 se sopii 167 puolesta vastaan hylätty. 26 on vedetty pois, samoin kuin 27. Tran 24 seuraavana puolesta vastaan hylätty. Tran 25 puolesta, siis puolesta, vastaan, hylätty. 169. Kollegamme Clarkinin teksti puolesta vastaan hylätty. 170 raukeaa, kuten myöskin Tran 26, sitten 28 esitteli laatima kohta kohdalta äänestyksenä Ensin äänestämme osasta yksi puolesta vastaan hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan hylätty. Tran 27 puolesta vastaan hyväksytty, Tran 28 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 seuraavana jossain toisella sivulla, kompromissitarkistus neljä sivulla, yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty, 198 seuraavana, kollega Vernion, ja siihen liittyy myöskin 199 puolesta vastaan hylätty. Molemmat siis hylätty. Sitten tarkistus 200 puolesta vastaan hylätty sekin. 201 puolesta vastaan hyväksytty. 202 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 203 puolesta vastaan hylätty. 204 puolesta vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 205 ja 206 siis 205 vain puolesta vastaan hylätty, 206 on vedetty pois, 35 ja tranika 36 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty, kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty, 2 11 puolesta vastaan hylätty, 2 12 puolesta vastaan hyväksytty, 36 puolesta vastaan Hyväksytty. 2.13 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 37 vedetty pois, 2.14, raukeako se? 2.15 puolesta vastaan, uudestaan siis puolesta vastaan, hyväksytty selkeä lukemin, Tran 37 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 38 puolesta vastaan hyväksytty. 2.18 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tran 38 puolesta. Ai se raukeakin, sori vaan. 39. Siis Tran 39 puolesta vastaan hylätty. Tran 40 puolesta vastaan hylätty. 219 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 41 puolesta vastaan liberaalit vastustavat. No, tästä on varmaankin järjestettävä koneäänestys. Eli Tran 41 äänestys alkaa. Voisitteko vähän rivakammin painaa niitä nappuloita? Hyvä. Hyväksytty lukemin 1917. Noin. 39 raukeaa 40 puolesta, puolesta, vastaan, hyväksytty. Tran 42 lisäyksenä puolesta, vastaan, hylätty. 2.20 kohta kohdalta äänestyksenä. Kohta yksi puolesta vastaan hyväksytty toinen osa puolesta vastaan hylätty. Tran 43 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty 221 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Tran 44 lisäyksenä, eikö vaan, kyllä, puolesta. Tran 44 puolesta äänet, vasta äänet, hylätty. 222 puolesta vastaan hylätty. Tran 45 puolesta puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavat raukeavatkin 43 puolesta vastaan tarkistetaan. Ehkä se meni niukin naukin läpi, mutta vaikea katsoa, kun täällä on väkeä joka puolella salia. No niin, äänestys päättyy hylätty kahdella äänellä. Seuraavaksi Tran 47 puolesta vastaan hylätty. 44 esittelijä laatimena puolesta vastaan hyväksytty 226 raukeaa. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty Tran 48 erillisenä kohtana puolesta vastaan hylätty. Tran 49 puolesta vastaan hylätty. 230 puolesta vastaan hylätty sekin. 231 puolesta vastaan hyväksytty. 232 puolesta vastaan hylätty. 233 puolesta vastaan hylätty sekin. Tran 50 puolesta vastaan hylätty sekin. 234 puolesta vastaan hylätty. 235 puolesta vastaan hyväksytty. 236 puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukeminen. Kompromissitarkistus 7 puolesta. Aa, se olikin kohta kohdalta äänestys, joten kompromissitarkistus 7 ensimmäinen osa puolesta äänet. Tarkistetaan. Eli kompromissitarkistus 7 osa 1. Koneäänestys alkaa. hylätty. Toinen osa, se raukeakin. Siinä tapauksessa Täytyykö tästä toisesta osasta äänestää laisinkaan? No äänestetään siitäkin. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukeminen. 237 seuraavana, eikö vain? koska kompromissi raa kaatui. Esittelijä, miten tämä nyt menee? Eli 241, siihen suoraan. 241, puolesta vastaan. Hyväksytty 242 puolesta vastaan, hyväksytty siis 46, se sopii lisäyksenä tähän, joten puolesta vastaan hyväksytty. 243, siitä ei äänestetä laisinkaan. 244 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. Kaksi viisi puolesta vastaan hylätty. 47 siitä äänestetään. Hyvä. Siis 47 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 53 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 246 puolesta vastaan hyväksytty.

Eli puolesta vastaan. Mitäs liberaalit tekevät? Siis puolesta äänestätte. Hyvä. No tarkistetaan. 247 puolesta vastaan. Hyväksytty selkeä lukeminen. 249 puolesta vastaan hylätty. Tran 55 puolesta vastaan hylätty sekin. 250 puolesta vastaan. Siis äänestetty puolesta. No, tarkistetaan. 250. Voisitteko selkeämmin osoittaa, miten äänestätte? Täältä vähän hankala nähdä. Eli 250. Koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 17.20 lukemin. 252 puolesta vastaan hyväksytty. kompromissitarkistus 8a puolesta vastaan hyväksytty. Konferaatin 259 puolesta vastaan hyväksytty. 49 esittelijän laatimana puolesta vastaan hyväksytty. 58 raukeaa 50 esittelijä puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten TRAN 59 lisäyksenä, eli ainoastaan nämä sanat tässä puolesta vastaan hyväksytty. 260 suullisen tarkistuksen höystettynä puolesta vastaan hylätty. Tran 60 puolesta. Puolesta siis. Täytyy ne tarkistaa. Eli Tran 60. Äänestys päättyy. Hylätty lukemin 17.20. 261 Mairin tekstiä puolesta vastaan hyväksytty. Ja seuraavat raukeavatkin, eli TRAN 62 seuraavana puolesta vastaan hylätty. 51 esittelijä laatimana puolesta vastaan hyväksytty. 263, 264 puolesta vastaan hyväksytty. 265, sekin sopi tähän puolesta vastaan hyväksytty. 266 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 267 puolesta vastaan hyväksytty. 268 ja Tran 63 se sopiikin aikaisempaan tarkistukseen. Tran 63 se on lisäys, eli Tran 63 puolesta vastaan hylätty. Tran 64 puolesta vastaan hyväksytty. 269 puolesta vastaan hylätty. Tran 65 puolesta soveltuminen osin vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan hyväksytty selkein lukemin. Näin pääsemmekin TRAN 65 CP2 lisäyksenä puolesta. Tästä on järjestetty tarkistusäänestys TRAN 65 CP. Voisitteko äänestää hiukan nopeammin? Aika harva äänestää. Äänestys päättyy hylätty 17.19. Kompromissitarkistus 16. Puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin. Näin pääsemmekin TRAN 69, artikla 10 kohta 1. TRAN 69 puolesta vastaan hyväksytty 302 raukeaa, 301 se sopii, mutta se raukeaa. 62 puolesta vastaan hyväksytty. 306 puolesta vastaan hylätty. 303 puolesta vastaan hylätty. 304 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 70 puolesta vastaan hylätty 63 puolesta vastaan hyväksytty ja 305, sehän raukea, Eli 308 ja Tran 71 puolesta. Puolesta tarkistetaan. Eli 308 ja Tran 71 uskakseni se kaatuu, mutta pienellä äänen enemmistöllä äänestys päättyy. Hyväksytty 18.17 17 lukemin. No niin, Trans 72 puolesta vastaan hyväksytty Trans 73 puolesta vastaan 18.17. Hylätty. Tarkistus 64 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 309, 30, 311 raukeavat Trans 74 puolesta. Vastaan. Hylätty. 65 puolesta. Vastaan. Hylätty. 313 sopii edelliseen, puolesta vastaan hylätty. Trans 75 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt ensin kompromissitarkistukseen 11. Eli sivulle 29. No, hankalaksi menee. Eli ensin äänestetään tarkistuksesta, kompromissitarkistuksesta 11, se tulee tuolta sivulta 29, puolesta, siis kompromissitarkistus 11, puolesta vastaan hyväksytty selkeän lukemin. Ja nyt palaamme Mistä äänestämmekään seuraavana? 319, eikö vaan? 319 puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemme 323, eikö vaan? Kyllä. 323 puolesta, eikö se raukeakin, anteeksi. Niin 319 hyväksyttiin kollega konferaatiopyrän, anteeksi, TRAN 78 CP 2. Eli artikla 11 kohta 3 puolesta vastaan hyväksytty. 324 puolesta vastaan uskoakseni hylätty, mutta tarkistetaan. Voisitko äänestää nopeasti? Hylätty. 327 puolesta vastaan hyväksytty. 67 esittelijä laatimana suullisen tarkistuksen höystettynä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemme tarkistuksen 69 esittelijä laatimana puolesta. Puolesta. Voisitteko äänestää? No, tarkistetaan. Uskoakseni se hylättiin, mutta nähtäväksi jää. Hylätty. Hylätty siis tämä. 341 seuraavana. Kollegamme Clarkinin laatimana puolesta. Puolesta tarkistettava tämäkin. Eli koneäänestys alkaa 341. 3, 4, 1. Äänestys päättyy, raukeaa, tai kaatuu lukemi 18, 18, 3, 4, 2 on vedetty pois. Seuraavana siis Beletin tarkistuksen 3, 4, 5 puolesta. Vastaan. Hyväksytty selkeä lukemin. Kompromissitarkistus 11, siitä jo äänestettiinkin. 347 puolesta vastaan hyväksytty. Tran 81, se sopii edelliseen puolesta vastaan hylätty. 348 puolesta vastaan hylätty. 351. Äänestetäänkö tästä? Kyllä. Kyllä. 351. Mielestäni tästä pitää äänestää. Eli 351 puolesta. Puolesta. Tarkistetaan. Eli tarkistus 351. hylätty lukemin 17.20. Näin pääsemme Tran 83 ja 353 puolesta vastaan hylätty. Kolme, viisi, yhdeksän puolesta vastaan hylätty. 361. Kolme kuusi yksi puolesta. Vastaan raukeaa. kolme kuusi kolme, siitä voitaneen äänestää. No, äänestetään joka tapauksessa. kolme puolesta vastaan hylätty. Kolme kuusi neljä, kolme kuusi viisi, kahdeksan neljä puolesta vastaan hylätty. Kolme kuusi kuusi. No, minä jatkan, kunnes te näytätte punaista valoa. 366 puolesta vastaan, hylätty sekin. 367 puolesta vastaan hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 85 ja konferaattitarkistus 371 puolesta vastaan hylätty. 372 puolesta vastaan Hyväksytty. 73 esittelee laatimana puolesta vastaan hyväksytty. 375 ja 376 puolesta vastaan hyväksytty. 74 ja 377 ne raukeavat. 378 puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemmekin TRAN 89 CP eli 15.2 artiklaa liittyen puolesta. Tarkistetaan. Tran 89 CP. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 393 puolesta vastaan hylätty. 394 puolesta vastaan hylätty. Nyt pääsemme yhteen pakettiin, viiden tarkistuksen pakettiin. 397 puolesta vastaan hylätty. Tran 90 on kunnossa. 399 puolesta vastaan hylätty. Tran 91 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 79 esitteli laatimana puolesta vastaan hyväksytty. 412 puolesta vastaan hylätty. 4.13 puolesta vastaan hylätty. 80 on vedetty pois. 4.15 kollega Vernion suullisella tarkistuksella höystetty tarkistuspuolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin. 4.14. Äänestetäänkö siitä? Kyllä vain. 414. Eikö se raukeakin? Entäs 416 ja 417, nekin raukeavat. No. The five was not adopted. 221 was adopted.